Uh, good morning everybody. Dobraje utra. Hyvää huomenta. This is a joint meeting of three parliamentary... Tämä on yhteinen kokous, jossa on kolme parlamenttivaliokuntaa. Ja varmistakaa nyt, että Rova Aleksejeva saa tulkkauksen itselleen ja kuulokkeet, vaikka pientähän osaa englantia. Tämä on siis ulkoisään valiokunnan, jota edustaa puheenjohtaja Albertini, kehitysvaliokunnan, jota edustaa varapuheenjohtaja Rova Strifler ja kolmanneksi ihmisoikeuksien alavaliokunnan kokous, jota minä edustan täällä edessä. Ja haluaisin toivottaa jäsenet tervetulleeksi kolmesta valiokunnasta. Ja sitten haluaisin mainita myös, että Venäjän EUn valtuuskuntaa edustaa täällä sen puheenjohtaja Liechtenstein. Toivotan tervetulleeksi kaikki muutkin edustajat. Nyt pitäisi tänä aamuna olla aika käytännönläheisiä ja miettiä sitä, miten Euroopan unioni voi tukea Saharov-palkinnon saajia. Haluaisimme onnitella heitä vielä kerran ja tiedämme, että herra Kovan joutui vähän lepäämään sen jälkeen, kun 48 tuntia oli näin paljon ohjelmaa. Minä olin teidän matkassanne Moskovasta Strasbourgiin ja tätä ennen minä pystyin on osallistumaan kansalliseen konferenssiin Moskossa kanssani, jossa muistettiin Andrei Saharovia, sillä 14. päivä maanantaina tuli kunnoksi 20 vuotta siitä, kun Saharov kuoli. Hän oli yksi memorialin perustaja isiä. Tuossa yhteydessä myös tutustuin siihen, mitä Venäjällä tapahtuu kentällä ja kävin Siperian ovella ja Katerinburgissa. Siellä tapasin Aleksei Nikiforovin 24-vuotiaan ihmisoikeusaktivistin. Hänet on mielestäni laittomasti vangittu hänen poliittisten toimiensa takia. Ja tässä mielessä pyytäisimme, että Sahropalkinnon saajat kertoisivat mielipiteestään siitä, mikä ihmisoikeustilanne Venäjällä on. Me olemme hyvin huolestuneita siitä, että ihmisoikeuksien puolustajien tilanne huononee ja me olimme todella huolestuneita siitä, kun tämän parlamentin jakson alettua 15.7. saimme kuulla, että Natalia Estemirova oli murhattu. Ja me olemme nyt kuulleet teiltä, että Memorial aikoo jatkaa taas uudelleen työtään Pohjois-Kaukasuksella. Tämä on yksi oleellinen osa. Ja sitten Albertini ulkoisen valikunnasta, olkaa hyvä. Hautala. Kiitoksia puheenjohtaja Hautala. Minäkin haluaisin yhtyä kaikkiin niihin kollegoihin, puheenjohtajaan ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi äh, Saharov-palkinnon saajat tämän kunnianarvoisen palkinnon saajat. Ja toivon, että tämä palkinto, jonka todella olette ansainneet, voi auttaa teitä kehittämään työtänne ihmisoikeuksien puolesta. Saharov-palkinnon myöntäminen Memorial järjestölle, tälle venäläiselle kansalaisjärjestölle, on vain yksi osa Euroopan parlamentin toimia suhteissa Venäjän federaatioon. Minä haluaisin muistuttaa Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, joka liittyi ihmisoikeusaktivistien murhiin kansalais järjestöjen tilaan ja tilanteeseen Kaukasuksella erityisesti Tsetseeniassa. Ja haluaisin myös muistuttaa niistä kuulemistilaisuuksista, joita on järjestetty valiokunnassa. Viimeis järjestettiin 30. syyskuuta 2009. Sitä johti äh, kollegani Hautala ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. E, näiden kuulemisten avulla pystyimme seuraamaan tilannetta Venäjällä, luomaan suosituksia sekä neuvostolle että komissiolle, jotta voitaisiin kehittää sopivia suhteita Euroopan unionin ja Venäjän välillä näiden aihepiirien suhteen. Tällä tavoin Euroopan parlamentti osoittaa prioriteettinsa ennen kuin järjestetään Venäjä-EU-huippukokouksia. Seuraamme läheisesti uuden yhteistyösopimuksen neuvotteluja, johon täytyy kuulua myös kansalaisoikeuksien kunnioittamisen kehittäminen entisessä Neuvostoliitossa. Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että tämä äh, strateginen kumppanuus, jota unioni haluaa Venäjän kanssa, sen täytyy perustua inhimillisille arvoille ja siksi tällä äh, palkinnolla on myös erittäin merkittävä merkitys. Äh, Tämä on myös pohjana meidän kahdenvälisille suhteille. Ihmisoikeuksien suojan täytyy olla äh, integraalinen osa uutta EU-Venäjä-yhteistyösopimusta. E Me haluamme todellakin osoittaa suurta ihailua Memorial-järjestön edustajien, äh, edustajille, heidän rohkeudelleen herra Orlov, rova Aleksejeva ja herra Kovalev on varmaan hengessä mukana täällä. Mielenkiinnolla kuuntelen mielipiteitänne siitä, miten parlamentti voi auttaa teitä teidän päivittäisessä taistelussanne. Kuuntelemme teidän ehdotuksiamme, teemme sitten omia ehdotuksiamme ja yritämme tehdä parhaamme, jotta teidän erityinen työnne, joka on aiheuttanut teille paljon kärsimystä ja maksanut teille paljon, voi todellakin parantaa kansalaisoikeuksia maassanne merkittävästi ja sitä kautta ympäri maailmaa. Kiitoksia siitä, että olette tänne tulleet. Thank you very much, Mr. Albertini. Kiitos, herra Albertini. Ja seuraavana Rova Strifflelle kehitysvaliokunnasta. Niin, minä olen ensimmäinen varapuheenjohtaja kehitysvaliokunnasta ja minä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne kokoukseen. Tämän eh, palkinnon jakaminen Memorial-järjestölle on symboli sille, että meidän parlamenttimme tukee teidän rohkeaa taisteluanne ihmisoikeuksien puolesta. Minä edustan kehitysvaliokuntaa ja minä haluaisin erityisesti todeta, että teidän työnne on arvokasta tässä konfliktitilanteessa, joka vallitsee entisen Neuvostoliiton alueella. Ei ole pelkästään moraalinen velvollisuus tähän ryhtyä kansalaisjärjestöjen puolelta, vaan täytyy myös toimia näin, koska ainoastaan sillä tavalla voidaan avustaa humanitaarisesti ihmisiä, jotka ovat menettäneet kaiken ja myös vapautensa. Tällainen humanitaarinen eh, ajatus on välttämätöntä eh, myös siinä vaiheessa, kun aseellinen konflikti päättyy. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on havaittu, kuinka kansainvälisesti ihmisoikeuksia poljetaan näissä konflikteissa – kun analysoidaan ihmisoikeuksia simmällä tavalla kuin Memorial-järjestö on tehnyt, se onkin eräs väline, jolla me voimme muuttaa kehityskulkua. On hyvin tärkeää, että saadaan enemmän tietoa asioista ja saadaan aikaiseksi poliittista painostusta. Pitää rankaisemattomuuteen puuttua ja pitää estää ihmisoikeuksien polkeminen tulevaisuudessa. Kaikki te, jotka olette täällä, teidän työnne on tärkeää, mutta me tiedämme kyllä, että teidän työnne on vaarallista. Euroopan parlamentti tukee teitä sillä tavalla, että te saatte rohkeutta ja samoin kuin kaikki muutkin ihmisoikeuksien puolustajat. Kiitos. Merci, Madame Strifler. Kiitos, Rova Strifler. Minä haluaisin nyt vain kertoa, että teillä on, teillä on jaettu kaksi asiakirjaa. On lehdistötiedote eiliseltä päivältä, että ihmisoikeusryhmät jatkavat työtään Tsetseniassa ja sitten toinen asiakirja on luettelo venäläisistä, erityisesti venäläisistä kansalaisjärjestöistä. Ja tämä liittyy marraskuun Tukholman kuulemisiin ihmisoikeuksien osalta. Toivottavasti näistäkin voidaan puhua keskustelun aikana. Mutta seuraavaksi annan puheenvuoron noin seitsemäksi minuutiksi herra Orloville ja rova Aleksejevalle. Herra Orlov, olkaa hyvä. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Kiitos oikein paljon siitä, että sain puheenvuoron. Kiitos taas kerran saamastamme palkinnosta ja kiitos näistä ystävällistä sanoista, jotka meille osoititte. Oli oikein mukava kuulla, että ihmisoikeudet tulevat olemaan tärkeällä sijalla uudessa sopimuksessa, joka allekirjoitetaan Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Mutta tähän liittyen meillä on kysymys. Kuten kaikki tietävät, ihmisoikeustilanne Venäjällä ei ole hyvä ja se on pahenemaan päin. Ja tämän lisäksi voidaan sanoa, että jos muutama vuosi sitten oli kyse lähinnä sellaisten henkilöiden oikeuksien rikkomisesta, jotka olivat meidän keskustelukumppaleitamme. Nyt meitä itseämme painostetaan, ihmisoikeusjärjestöjä painostetaan jatkuvasti. Mutta mitä kahden viimeisen vuoden aikana tapahtunut? No, tätä ei pystytä vertaamaan mihinkään muuhun tilanteeseen kollegoita on tapettu ei ainoastaan Pohjois-Kaukasiassa, vaan muuallakin Venäjällä ja Moskovassa. Ja siksi Venäjän kansalaisyhteiskunta tarvitsee tukea. Kukaan ei pysty palauttamaan Venäjän demokratian ja vapauden tielle, paitsi kansalaisyhteiskunta ja Venäjän kansa. Mutta jos meidät hiljennetään brutalla väkivallalla, niin tämä tällainen toivo on todella vähäistä. Ja sitten tämä vuoropuhelu Euroopan unionin ja Venäjän välillä ihmisoikeuksista. Te tiedätte, missä muodossa sitä käydään. Tällä hetkellä kyseessä on näiden osapuolien välinen konsultaatio kerran kuudessa vuodessa – kansalaisyhteiskunta on Venäjällä ollut hyvin innostunut tästä vuoropuhelusta aina ennen kyseistä konsultaatiota. Me valmistelemme raporttiamme, mutta miten sitten käytännössä käy? On selvää, että näistä konsultaatioista on tullut vain pientä keskustelua. Siellä käydään juttelua mm, Euroopan unionin edustajien ja venäläisten välillä. Siellä estetään kysymyksiä ja Venäjän viranomaiset usein vastaavat valheellisesti. Me tiedämme tämän siksi, että meillä on konkreettisia raportteja näistä neuvotteluista, mutta eurooppalaiset kumppanit kuitenkin tyytyvät näihin vastauksiin ja ottavat ne huomioon ja niin siihen se vuoropuhelu sitten päättyy. Eli tässä näin käy saada vääränlaisia vastauksia ja sitten lähdetään pois kuudeksi kuukaudeksi, eli mitään vakavaa työtä ei tehdä kokouksen välillä. Ja sitten tämän lisäksi joka kerta puheenjohtaja vaihtuu Euroopan unionissa, aina on uusi puheenjohtajavaltio, uudet konsultaatiot ja usein puheenjohtaja ei tiedä, mitä edellisellä kerralla tapahtui ja kysymykset, jotka aikaisemmin esitettiin, niihin ei palata enää seuraavissa kokouksissa, vaan esitetään uusia kysymyksiä. Eli kuten voitte havaita, tilanne Venäjällä ihmisoikeuksien liittyen menee tiettyyn suuntaan, mutta konsultaatiot kulkevat sitten omaa tietään. Ja näissä kuulemissa ei ole kansalaisjärjestöjä mukana. Tämä on Venäjän venäläisten syytä siksi, että siellä ei haluta ottaa kansalaisjärjestöjä mukaan. Ei ketään muita kuin viranomaisia, ulkoasian viranomaiset. Ja he sanovat, että me emme ole ihmisoikeusasioiden asiantuntijoita, emmekä pysty siksi antamaan vastauksia. Ja kuten tiedämme, eurooppalaiset kumppanit pyytävät tämän asian asiantuntijoita keskustelukumppaneiksi, mutta vastaukseksi annetaan vain ei, ei, njet, njet. Eli tällä tavoin ei voida konsultaatiota jatkaa. Tämä on täysin järjetöntä. Venäjän kansalaisjärjestöt, ne pitää ottaa vakavasti. Me emme enää valmistele raportteja näihin konsultaatioihin, koska pidämme niitä täysin tarpeettomina. Euroopan komission osalta, jos katsoo niitä, jotka valmistelevat näitä tapaamisia, siellä on sellainen mielikuva, että ei tässä ole paljon järkeä tällaisia konsultaatioita käydä, eli nyt etsitään uusia muotoja niille. Esimerkiksi valmistelutyön aikana he ehkä tulevat Moskovaan, mutta he eivät siis halua käydä näitä keskusteluja Moskovassa. Venäjä aina vastaa net net ja sen takia näiden arvo on melkeinpä nolla. Mutta nyt ennen näitä konsultaatioita olisi todella hyödyllistä – miettiä sitä, minkä tason viranomaiset voivat nämä delegaatiot tavata ja saadaanko siellä kunnon vastaukset kysymyksiin valmistelutyön aikana ja onko mahdollista, että kansalaisjärjestöt osallistuisivat tapaamisiin Euroopan viranomaisten kanssa. Paljon kysymyksiä on ja varmasti Venäjä vastaa kielteisesti kaikkiin lisäkysymyksiin, mitä heille esitetään. Mutta sitten meillä on myös sellainen mielikuva, että Euroopan unioni ei ponnistele tarpeeksi saadakseen näistä konsultaatioista järkeviä. Muutenhan tässä käy niin, että annetaan vain mielikuva siitä, että neuvotellaan, vaikka itse asiassa mitään tapahdu se, että ei tehdä mitään, on parempi kuin, että pidetään tällaista konsultaatiota ja annetaan tällaista näkyvyyttä. Eli jos ajatellaan nyt sopimusta, niin toivomme, että ihmisoikeudet otetaan tärkeälle siellä tässä uudessa sopimuksessa. Tämä on hyvin tärkeää. Viimeisten vuosien aikana kansalaisjärjestöt Venäjällä ovat olleet yhteydessä Euroopan unionin edustajiin ja sanoneet, että olisi tärkeää ottaa sopimuksen mukaan ihmisoikeudet. Me tiedämme, että sopimuksen tulee paljon eri lukuja. Yhden luvun pitäisi käsitellä ihmisoikeuksia. Ja nyt olemme saaneet vastauksen, että tällaista ihmisoikeuslukua ei oteta mukaan siksi, että Venäjä ei sitä halua. Onko järkevää allekirjoittaa uusi sopimus EUn ja Venäjän välillä ilman, että siellä on mukana ihmisoikeuslukua? Onko tämä järkevää? Ei, mielestäni ei, sillä meidän pitäisi antaa saman verran yhtä suuri merkitys ihmisoikeuksille kuin energialle. Eli meillä on tässä paljon kysymyksiä ja epäilemme kovasti, onko Euroopan unioni Venäjän vuoropuhelussaan valmis kiinnittämään tarpeeksi huomiota ihmisoikeuksiin ja olen myös oikein kiitollinen siitä, että täällä kaikki saivat Tukholman konferenssin suositukset nyt itselleen. On hyvä, että ne on meille toimitettu. Kyseessä on Pohjois-Kaukasian tilanne ja me toivoisimme, että Euroopan unioni voisi meitä siellä auttaa. Tämä auttaisi ainoastaan pohjois vaan ylipäänsä kaikkia ihmisoikeusaktivisteja Venäjällä. Tästä olisi hyötyä kaikille niille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia kaikkialla Venäjällä. Kiitos. Uh, Kiitos, herra Orlov. Kaksi kommenttia. Tiedän, että Euroopan viranomaiset pyrkivät todella löytämään uutta muotoa ihmisoikeuskeskusteluille. Ja kaikki olemme turhautuneita siitä, että tuloksia saadaan aikaiseksi, eli voimme tehdä teidän kanssa yhteistyötä tässä mielessä. Ja sitten toisaalta on nämä vaihtuvat puheenjohtajakaudet. No meillä on nyt ulkoasia korkea edustaja, ja tämä tarkoittaa sitä, että saadaan uudenlaista jatkuvuutta. Ja täällä parlamentissa me toivomme, että tämä lisää jatkuvuutta – ja auttaa sitä, miten Euroopan unioni hoitaa suhteitaan kolmansiin maihin. Ehkä tämä on nyt mahdollisuuksien ikkuna. Tämä on oikea hetki puhua uudenlaista käytänteistä. Ja seuraavana annan puheenvuoron Rova Aleksejevalle. Seitsemän minuuttia. Kiitos. Kiitoksia. Minä haluaisin yhtyä siihen, mitä herra Orlov jo sanoi. Ja siksi en varmaan tarvitsekaan seitsemän minuuttia puheaikaa. Haluaisin viitata suositukseen, jonka annoimme teille ja jonka olette ehtineet jo ehkä lukeakin. Tässä suosituksessa käsitellään konkreettisia tapauksia, joissa te voitte auttaa meitä eli tapoja, joilla te voitte auttaa Venäjän kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeusaktivisteja. Ja Euroopan neuvosto Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni voi tehdä todella paljon tällä saralla. Ensinnäkin me tunnemme olomme yhä uhatummaksi toiminnassamme ihmisoikeusaktivistina. Ihmiset Tsetseniasta, Ingusiasta ja Dagestanista kärsivät tästä erityisesti. Me tiedämme, että että käytännössä siellä vallitsee murhan logiikka – ja ainoa asia, jonka voimme tehdä teidän tuellanne ja toivon, että autatte meitä siinä, on varmistaa, että nämä ihmiset saavat tarpeellisen suojan. Ja meidän täytyy varmistaa, että voimme auttaa heidän perheitään ja sukulaisiaan. Useinhan on niin, ettei uhkailla ainoastaan itse aktivistia, vaan myöskin hänen perhettään. Ja toivon, että avullanne mahdollisimman pian voimme äh, poistaa nämä ihmiset vaarasta ja äh, viedä heidät pois näiltä alueilta. Ja siksi pyytäisin että tekisitte tarpeelliset päätökset tätä varten, jotta näillä alueilla toimivien ihmisoikeusjärjestöjen johtajat eivät enää joudu uhan kohteeksi, että he saavat matkustusluvan mm, ja myöskin heidän sukulaisensa. Ja sitten haluaisin kääntyä kehitysvaliokunnan puoleen. No, kun ottaa huomioon tämänhetkisen kriisin, niin se tietenkin koskettaa useita maita, mutta myös Pohjois-Kaukasusta. Siellähän on käytännössä sisällissota, sota kansalaisten eh, ja hallituksen välillä, jos tarkastellaan esimerkiksi tilannetta Ingusiassa ja Dagestanissa. Ja kehitysvaliokunta, kehitysvaliokunnalta toivoisin, että se loisi ohjelmia, joiden avulla voidaan varmistaa työpaikkojen pysyminen siellä ja varmistaa se, että koulutuslaitokset voivat jatkaa toimintaansa, koska nuorethan ovat terrorismin maaperä, jos näemme, että siellä valtava määrä nuoria, 60-80 prosenttia nuorista on työttömiä, niin tämähän todellakin ruokkii terrorismia ja fanaattisuutta, uskonnollista fanaattisuutta. Eli jos voitte tällä tavoin auttaa meitä ja varmistaa, että tilanne näissä maissa paranee, niin sillä voitaisiin rajoittaa terrorismia näissä maissa. Olen erittäin kiitollinen teille siitä, että vierailitte Aleksei Nikiforovin luona vankilassa. Se oli erittäin tärkeää. Ja jos tunnette tällaisia tapauksia, ja tiedätte, että on poliittisia vankeja, niin pyytäisin, että Euroopan parlamenttina toimisitte ja kääntyisitte vastuuviranomaisten puoleen, jotta nämä poliittiset vangit saatettaisiin vapauteen. Koska usein tuomio on todellakin ainoastaan poliittinen päätös. ja ainoastaan poliittisella tasolla se voidaan pyörtää. Tai sitä voidaan muuttaa ainoastaan poliittisella päätöksellä. Ja Aleksei Sakalov esimerkiksi, hänen kohdallaan tätä tuomiota ei ole vielä annettu. Hän on aktiivinen ihmisoikeusaktivisti. ja hän äh, on rikosoikeuden käynnissä vain sen takia, että hän aktiivisesti puolsi yhteiskunnan valvontaa vankiloille. Joten täytyy varmistaa, että häntä ei tuomita. Ja sitten meillä on kolmas tapaus. Mikhail Hararkovski, tämän tapauksen tunnettekin. Ja hänen kohdallaan kaikki asiakirjat on väärinnetty aivan selvästi. Ja minä uskon, että jos Eurooppa ryhtyisi ajamaan tätä asiaa, niin sitten ehkä voitaisiin välttää se, että hän joutuisi kärsimään liian kovasta tuomiosta. Ehkä hänen tuomiotaan voidaan sitten lieventää ja tuemme, eh, laskemme teidän tukenne varaan. Eh, Kiitos Rova. Aleksiva, voisimme myös keskustella näistä hyvin rankoista laeista, jotka ovat nyt veden federaatiossa voimassa, erityisesti ne kohdat, jotka koskevat ääriliikkeiden toimia. Onkohan se nyt artikla 282? Moni tapaamistani henkilöistä oli hyvin huolestunut sisäministeriön uudesta yksiköstä, niin kutsuttu Centro E, joka todella painostaa ihmisoikeusaktivisteja hyvin kyseenalaisin menetelmin. Nyt pääsemme sellaisen vaiheeseen, että meillä on puhuja lista. Aivan ensiksi haluaisin kääntyä herra Fleckensteinin puoleen. Hän on Venäjän valtuuskunnan puheenjohtaja, ehkä hän haluaa osallistua keskustelun sitten Lohbirer, Kellam ja Trifler ja sitten pyytäkää vain puheenvuoroja. Nyt ehdottaisin, että Fleckensteinin jälkeen puheenvuorot olisivat noin kaksi minuuttisia, jotta voisimme olla vuoropuhelussa vierailijoiden kanssa. Fleckenstein. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin myöskin onnitella Memorial-järjestöä tästä palkinnosta. Ja monien vuosien ajan te olette ollut esimerkki kansalaisjärjestöstä, joka tekee työtä tällä saralla. Ja te olette myös rohkaisseet hyvin monia tähän työhön sillä tavalla, kun itse olette sitä tehneet. Ja siitäkin kiitos teille. Perusoikeus ja perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat hyvin tärkeitä. Täällä EU:ssa me aina vetoamme niihin. Ja se on ollut perusperiaate Euroopan integraatiossa alusta asti. Tästä syystä nämä arvot ovat sellaisia, että niiden täytyy olla koko ajan mukana tässä parlamenttityössämme. Mutta on kysymys siitä, miten, miten me voimme parlamentin puolesta saada venäläiset kumppanimme vakuuttuneiksi siitä, että tämä työ jatkuu ja miten, miten me voimme toimia sillä tavalla, että venäläisetkin uskovat, että tämä ei millään tavalla heikennä valtioita päinvastoin, vahvistaa niitä. Me haluamme kumppanuutta Venäjän kanssa, koska me tiedämme, että vain yhdessä voimme tällä mantereella rakentaa tulevaisuuttamme. Hyvään kumppanuuteen kuuluu myös totuus ja rehellisyys ja kaikenlainen tiede ja tutkimus. Ja ainoastaan yhdessä me voimme muotoilla tulevaisuutemme positiiviseksi luottamuksellinen kumppanuus on tarpeen. Meidän täytyy aina venäläisille kumppaneillemme kertoa, minkälaisia kokemuksia meillä on, koska eiväthän meidänkään kokemuksemme aina olleet pelkästään myönteisiä. Meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että jokaisen maan on löydettävä oma toimiva menetelmänsä, löytää, rakentaa toimiva kansalaisyhteiskunta. Ja tämä voi tapahtua Memorial-tyyppisen järjestön tukemisella. Herra Orlov, minä sanon teille, että te olette aivan oikeassa. Meidän täytyy näissä keskusteluissamme e, tässä Venäjän valtuuskunnassa, kun käymme keskusteluja, meidän täytyy aina uudelleen palata näihin samoihin teemoihin. Tammikuussa kun tapamme Duuman edustajia, aiomme käsitellä tämän vuoden Saharo-palkintoa. Meillä on esitys listalla tästä kohta. Kollegamme Schulz tulee tämän hyvin valmistelemaan ja sitten käymme keskustelua. Ja siinä keskustelussa me tulemme laatimaan työohjelman Duuman edustajien kanssa yhdessä tuleva, tuleville vuosille. Ja me tulemme järjestämään kokouksen koko aiheesta, joka on nimenomaan keskittynyt vain näihin ihmisoikeuskysymyksiin. Ja tämän tapahtuman ympärillä sitten keskustelemme teidän kanssanne ja muiden ihmisoikeusaktivistien kanssa. En voi kuvitella tapaamista Moskovassa tai muualla, jossa ei käsiteltäisi niitä asioita, mitä Amnesty International ja Memorial käsittelee. Tällä tavalla asiat, niiden täytyy tulla konkreettisemmiksi meidän tasollamme ja, ja on tärkeää, ettemme pidä yhteyksiä ainoastaan virallisella tasolla, vaan monella Eh, muillakin tasoilla ja ta- takaan teille, että seuraavan neljän ja puolen vuoden aikana me tulemme tekemään tätä työtä. Minä uskon, että voimme odottaa edistystä eh, keskusteluista vasta sitten, kun tiedämme, mitä, eh, mitä on tapahtunut. Ei ole kysymys siitä, että moitimme ketään, vaan on kysymys siitä, että me keskustelemme ja tuemme valittua tietä. Se on joskus vaikeaa. Oikean reitin löytäminen on joskus vaikeaa, mutta senkin eteen teemme työtä. Te ja muut ihmisoikeusaktivistit, me tuemme teitä jatkossakin. Kiitos. Mr. Fleckenstein, thank you very much. Kiitos oikein paljon, herra Fleckenstein. Ja seuraavaksi Rova Lohbiller. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää palkinnon saajia siitä työstä, jota he ja ihmisoikeuksien puolustajat Venäjällä ovat tehneet ja tekevät. Nyt ihan konkreettisesti haluaisin äh, puhua siitä, mistä herra Orlov puhui EUn ihmisoikeusvuoropuhelusta ja kiittää häntä konkreettisista ehdotuksista. Koko samantyyppistä kritiikkiä tähän välineeseen liittyen, kun kuulimme myös, kun meillä oli kuuleminen Kiinasta, että tämä ihmisoikeusvuoropuhelu saa aikaan liian vähän konkreettisia mitattavia tuloksia. Emmekä me saa tässä vääristellä mitään, koska näin, nämä vuoropuheluthan on tarkoitettu myös siihen, että vähennetään konkreettista kritiikkiä, koska meillähän on vuoropuhelu, mutta vuoropuhelu ilman tuloksia on silmän lumetta ja näiden maiden kansalaisyhteiskunta ei enää usko tähän vuoropuheluun. Minulla olisi nyt kysymys teille. Presidentti Medvedev hän on luvannut, e, että uudistetaan lakia, joka liittyy ihmisoikeus, kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen valvontaan Venäjällä. E, minun tietääkseni ei ole tapahtunut mitään. Olisiko hyödyllistä, jos e, EUn tasolta ryhdyttäisiin painostamaan tähän suuntaan. Ja sitten Rova Aleksejevahan sanoi, millaisesta millaista suojaa ihmisoikeuksien puolustajat paikan päällä tarvitsevat. Ja olisi erittäin tärkeää, jos jäsenvaltiot EUn tuleella luki, luisivat ohjelmia, joiden avulla uhan kohteeksi joutuneet aktivistit pääsivät nopeasti maassa ja myöskin heidän ähm, sukulaisensa, e, jotta heidän ei tarvitsisi mennä läpi tällaisen hankalan mm, turvapaikkaprosessin, joka usein ei johda mihinkään, eikä ole missään määrin ymmärrettävää, että EU-valtiot palauttavat ihmisiä esimerkiksi Tsetseeniasta Venäjälle, vaikka he joutuvat siellä uhan kohteeksi, koska ei haluta ymmärtää, että tilanne on siellä niin vakava. Enkä tiedä, onko meillä riittävästi aikaa, mutta Terova Aleksejeva viime päivinä usein puhuitte siitä, millaisia heikkouksia ja vahvuuksia Venäjän kansalaisyhteiskunnalla on. Ehkä voisitte lyhyesti vielä puhua siitä, tietenkin ottaen huomioon se, että uhka on aina suuri ja se aiheuttaa ongelmia aktivisteille. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Lohbiller. Kiitos, Rova Lohbiller. Nyt luen puhuja listan, jotta voidaan varmistaa, että kaikki on mukana. Ja sitten ehkä ehdottaisin, että estäisimme muutaman kysymyksen vielä ja sitten annamme puheenvuoron Rova Aleksejevalle ja herra Orloville ja sitten on toinen kierros. Mrs. Strifler, uh, eh, Mr. Thaler, Mr. Noiser, Puuttuuko joku tältä listalta? Jos ei, niin... Ah, äh, Peterle vielä. Niin minä puutun sieltä, mutta minun kysymykseni jo esitettiin, eli voin vetäytyä. Kiitos tästä tarjosta. Ja sitten annan puheenvuoron Kelamille ja sitten Triflerille ja sitten sen jälkeen vieraille. Rakkelam, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Minä olen elänyt Neuvostoliitossa yli 40 vuotta. Me pääsimme sieltä pakenemaan vapauteen, mutta emme pystyneet saamaan pakoa aikaiseksi meidän ystävillemme ihmisoikeuspuolustajille ja meillä on samanlainen tilanne nyt mielessä ja tästä syystä minulle tämä Saharov-palkinto on niin tärkeä. Haluaisin mainita erään asian, mitä Kovalov eilen sanoi puheessaan. Hän puhui siitä, mikä Venäjän panos on ollut 60-luvulta alkaen ihmisoikeuksiin, kun on ihmisoikeuskulttuuria muovattu Euroopassa. Eli tämä ei koske ainoastaan Venäjää, vaan tämä on meidän yhteinen vastuualamme. Oli myös neuvostoaikana aktivisteja, jotka saivat ihmisten ajatukset liikkeelle ja siksi läntiset johtajat joutuivat lopettamaan pragmaattisen toimintatapansa, sillä suoraan sanoen Lännessä ei oltu valmiita siihen, että Neuvostoliitto romahtaisi. Eli tällä tavoin ihan suoraan Venäjän ihmisoikeusliike on vaikuttanut. Ja sitten jos ajatellaan nyt tilannetta Pohjois-Kaukasiassa, tietyssä mielessä Euroopan unioni ei siellä pysty edes toivomaan että mitään saataisiin parannettua. Ja kuten sanottiin, ystävämme on jätetty aivan yksin. Hyvin harva on pyrkinyt saamaan murrohista ja kauhutöistä vastuulliset henkilöt tuomioistuimen eteen. Jotkut ovat oikeudenkäynnissä olleet, mutta kuitenkin murhia on tapahtunut eikä ihmisiä ole niistä rangaistu. Tämä on asia, joka pitää ottaa ensimmäisenä esille. Ja sitten toinen asia on se, miten vakavasti me nyt otamme esille ihmisoikeustilanteen. Meidän yhteinen tehtävämme on osallistua siihen, että saataisiin Venäjälle hyvin voimakas kansalaisyhteiskunta, Eurooppa ei voi olla kokonainen, jos Venäjästä ei tule aivan aidosti demokraattinen. Jos nyt ajatellaan, että vanha neuvostoliittolainen tapa suhtautua asioihin, kuten edes venäläinen johtaja sanoi, että Venäjällä ollaan uskovinaan siihen, että siellä on demokratia, koska instituutiot on olemassa ja Euroopan unionissa ollaan uskovinaan myös, että näin on. Kyllä nämä asiat mainitaan, mutta me emme kuitenkaan ole tarpeeksi tarmokkaita ja kuten venäläiset ystävät sanovat tässä, nyt kyse on siitä, kuinka vakavissaan eurooppalaiset todellakin haluavat saada muutoksen aikaiseksi. On puhuttu paljon traagisista kaasukamioista natsihallinnon aikana ehkä vähän joustavammin tänä päivänä ihmisoikeudet ja ihmisarvo eh, tukahdutetaan kaasuvirrassa, joka virtaa Venäjältä Eurooppaan. Eli meidän pitää nyt olla päättäväisiä näiden asioiden edessä ja minä ehdottaisin, niin kuin sanottiin, että parlamentin pitää huomioida Natalia Estemiravan murha. Olisi ehkä hyvä muistaa häntä antamalla jollekin salille hänen nimensä. Kiitos, herra Kelan, puhutte hyvin viisaasti, mutta haluan kuitenkin muistuttaa, että aika on vain rajallisesti. Ja seuraavana Rova Strifler ja sitten taas vieraille. Kiitoksia. Minulla on yksi kysymys herra Orloville. Täällä on nimittäin sellaisia asioita, jotka minusta vaikuttavat aika vakavilta. Ja sellaisia asioita, jotka aiheuttavat ehkä huonoa toimintaa. Euroopan komissio eh, konsultoi teitä ennen kuin ryhdytään keskusteluihin Venäjän viranomaisten kanssa – ja onko Euroopan komissiolta tämän dialogin jälkeen jotain feedbackia tulossa? Jos nimittäin ei, niin ei ole mitään syytä tehdä eh, suunnitelmia. Ne eivät eh, ole mikään arvoisia. No, minä vähän ehkä liioittelen, mutta näin kuitenkin on. Sitten eh, Rova Aleksijava. Meidän täytyy mennä vangittujen luo ja koska edustajat osallistuvat kokouksiin, mutta voivatko edustajat todellakin mennä vankiloihin? Se on hyvin tärkeä kysymys. Nämä ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä minulle, koska tällä tavalla me voimme olla tehokkaita kaikissa näissä hankkeissa, joita on vireillä. Kiitos, Rova Strifler. Ja sitten Orlov, olkaa hyvä. Askuku minut. No, kuinka monta minuuttia puheaikaa minulla? Kolme neljä minuuttia. Первое. Вот в ответ на ваш вопрос. No, ensinnäkin yritän vastata kysymyksiin. Euroopan komissio todellakin eh, käy keskusteluja meidän kanssamme ennen kuin se puhuu Venäjän kanssa ja näiden kuulemisten jälkeen yleensä EUn lähetystössä meille sitten kerrotaan, mitä tuloksia keskusteluista Venäjän kanssa on saatu. Mutta ennen näitä tapaamisia me yritämme kertoa mielipiteemme, yritämme antaa neuvoja ja toivomme, että meidän vakaviin kysymyksiin. Me annetaan hyvät vastaukset ja joka kerta sen jälkeen, kun EU on käynyt keskustelua Venäjän hallituksen kanssa, meidän toivomme musertuvat, koska oikeastaan mitään ei tapahdu. Ja sitten haluaisin palata siihen, mitä täällä sanottiin tarpeesta löytää tasapaino painostuksen ja kunnioituksen välillä. Tietenkin olen samaa mieltä ilman kunnioitusta Venäjä ei koskaan olisi valmis keskustelemaan, mutta kyllä painostustakin täytyy olla. Se on erittäin tärkeää ja olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin, että Venäjän edustajat ainoastaan teeskentelevät tekevänsä jotain, teeskentelevät olevansa demokraatteja, teeskentelevät, että Venäjä on demokraattinen maa. Ja neuvottelujen aikana he sanovat asioita, jotka kuulostavat hienolta, mutta he sanovat yhtä ja tarkoittavat toista. Kenen kanssa oikeastaan toimitte? Teidän täytyy ymmärtää, että ei ole vaihtoehtoja Venäjälle. Venäjän parlamentin puhemies sanoi, että keskustelut ovat hyvin rajoitettuja. Te olette vapaasti valitun parlamentin valittuja jäseniä, te olette riippumattomia, mutta Venäjällä tilanne ei ole sama. He esittävät riippumattomia parlamentin jäseniä, mutta ei ole koskaan valittu. Teidän täytyy päättää millaiseksi haluatte vuoropuhelunne luoda Venäjän kanssa, mutta teidän täytyy ymmärtää, millainen ero teidän ja Venäjän parlamentin jäsenten välillä on. Jos todella haluatte vakuuttaa Venäjän parlamentin jäsenet, niin sanotte heille, että demokratia on myös teidän etujenne mukaista. Venäjän parlamentin jäsenet ainoastaan täyttävät ne tehtävät, jotka Kreml on heille antanut. He ovat johdonmukaisesti antidemokraattisia ja siksi on hyvin väärin yrittää vakuuttaa Venäjän parlamentin jäseniä jostain. Ette voi muuttaa heitä, muuttaa heidän ajattelutapansa tai mentaliteettiaan. Tämä teidän pitää pitää mielessä, kun käytte vuoropuhelua Venäjän kanssa? Uskon myös, että ihmisoikeusvuoropuhelu EUn ja Venäjän välillä on periaatteessa hämärän peitossa. Venäjällä kukaan ei tiedä, mitä Euroopan parlamentissa tehdään, mitään ei julkaista tietoja ei levitetä. Ja kun Euroopan unioni esittää Venäjälle kysymyksiä, Euroopan unionin on muistettava kaikki nämä asiat. Nyt menen niihin kysymyksiin, jotka liittyvät Pohjois-Kaukasukseen. Minulla on raportti, jonka olemme valmistelleet seuraavaa EU-Venäjä eh, e neuvottelukierrosta varten. Minulla on varmaan riittävästi kopioita siitä, jotta voin jakaa sen kaikille kiinnostuneille. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin liittyen pakolaisten palauttamiseen tsetsenialaisten pakolaisten palauttamiseen. Se on väärin ja olen samaa mieltä. Usein tsetsenialaisten pakolaisten joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät ole tsetsenejä, jotka eivät ole tsetseniasta alun perinkään. Tämä on asia, joka on varmistettava. Sitä teemme yhdessä useiden maiden maahanmuuttoviranomaisten kanssa. Yritämme varmistaa tiedot, yritämme määritellä, keitä nämä ihmiset oikeastaan ovat. Mutta ihmiset, jotka todella ovat tsetseenejä ja väkivallan uhreja, heitä ei koskaan tulisi lähettää takaisin Tsetseeniaan. Kaikki nämä julkilausumat tilanteen vakaudesta Tsetseniassa ovat valetta. Tässä kaikki, minkä haluan sanoa. Kiitos oikein paljon. Mistä tuntuu, että tänään Puolan ja Valko-Venäjän rajalla tapahtui jotain noin sata tsetseeni pakolaista, joiden tilanne Puolassa on oikein huono, protestoivat ja valittivat junan ja nyt heitä ei rangaista. Ja minun käsitykseni on, että Dublin sopimus, joka meillä on täällä Euroopassa on hyvin hankala, koska ajatellaan, että aina voidaan palauttaa henkilöt ensimmäiseen maahan, mihin he ovat tulleet Euroopan unionissa, eli Puola, mutta näin ei kuitenkaan ole. Eli juuri tällä hetkellä siellä Puolan valkoinen rajalla on juuri sata henkilöä. Ja rouva Alexia voisitteko vastata näihin kysymyksiin, jotka teille on esitetty? Э, niin, minun täytyy sanoa, että en ole oikein ymmärtänyt kaikkia. Minä uskon, että jos, jos nyt ymmärsin tämän oikein, niin kysymys oli siitä, että, että nämä kanteet ja eh, valitukset, että niistä ei ollut kysymys. Minä puhun toisesta asiasta. Siis eh, Dagestanissa, Ingu, Ingusiassa, Tsetseniassa meillä on kollegoita, joiden elämä on vaarassa. Esimerkiksi kun vuosi sitten olin Ingusiassa, niin Tapasin siellä erään kollegan ja hän sanoi, että että hän olettaa, että, että yksi on tapettu ja sitten joku toinenkin tulee tapetuksi ja siitä ei tiedetä. Ne sitten ainoastaan yksi henkilö on jäänyt eloon ja uskon, että hänenkin elämänsä on vaarassa tällä hetkellä. Hän on tällä hetkellä jossakin ulkomailla, meni Suomeen, Ranskaan ja USAhan. Hän haluaisi nyt palata Tsecheniaan koska hänen mielestään hänen elämällään ei ole mitään merkitystä, jos hän ei ole Tsetseeniassa. Olen yrittänyt vakuuttaa hänet siitä, että hänen pitää jäädä ulkomaille, mutta hän haluaa palata. Monet naiset ovat tehneet työtä vuosikausia Tsetseeniassa ja he sanovat, että he eivät halua lähteä sieltä, koska elämällä ei ole mitään merkitystä. Jos meidät tapetaan, niin tapettakoon ja sukulaiset pelkäävät heidän puolestaan ja he ovatkin aivan oikeassa pelätessään. Eihän kukaan tiedä, kuka tulee tapetuksi, he itse tai perheen jäsenet, koska tällä tavalla ihmisiä pelotellaan ja yritetään saada lopettamaan toimintansa. Ehkä te voisitte kysyä, eh, pyytää lupaa perheiden lähtemiselle – Tietenkin ihmisen yksilön pitäisi itse tehdä omat päätöksensä. Ja me tietenkin äh, riskeeramme sen, että meiltä aktivistit äh, häviävät Tsetseniasta, mutta tietenkin jos elämä on vaarassa, niin silloin yritän vakuuttaa ihmiset siitä, että heidän on syytä lähteä onhan kysymys aikuisista, jotka voivat itse päättää asioistaan, mutta jos he haluavat eh, suojella perheitään, niin minä nyt vetoan teihin, tehkää perheiden eteen jotakin, koska he riskeeraavat elämänsä. Yes. Well, thank you, Mrs. Alexeeva. Kiitos, Rova meidän pitää nyt miettiä sitä, mitä Rova Lohmeril sanoi puheenvuorossaan. Meidän pitäisi saada aikaiseksi tällaiset, tällaisia suojaohjelmia näille henkilöille. Ei välttämättä pakolaisasemasta ole kyse, mutta että annettaisiin henkilöille mahdollisuus oleskella ja työskennellä jossain Euroopan maassa tietyn ajan tarpeen vaatiessa. Ja tämä Tsekin puheenjohtajakaudellinen Ruotsin kautta otettiin esille, ehkä tähän voidaan palata. Aluevaliokuntamme miettii juuri sitä, minkälaisia mekanismeja voitaisiin parantaa, jotta voitaisiin turvata ihmisoikeusaktivistien asema. Ja nyt meillä on seuraavat puhujat edessä, aika on vähän, eli jos voitte olla solidaarisia puhua jopa alle kaksi minuuttia, jos sopii. Thaler, Noiser, Miski, Schulz ja Gomez. Ja jos aikaa jää, niin vielä Basmarekin. Ja sitten tietysti ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja ja vieraatkin. Eli täällä olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja, rouva Aleksejeva, herra Orlov. Minä haluaisin itsekin toivottaa teidät tänne tervetulleiksi. Se, että te saitte eilen Saharov-palkinnon ja että olette täällä paikalla. Tämä on tärkeämpää kuin 50 virallista vuoropuhelua venäläisten kanssa ja Venäjän viranomaisten kanssa. Mistä syystä? No siksi, että näin voimme näyttää, miten me suhtaudumme ihmisoikeuksiin Venäjällä. Tässä on tietysti perustavanlaatuinen seikka, eli se, mitenkä tämä tieto saadaan jaettua Venäjällä. Tämä on Sloveniassa kerrottu uutinen, eli että Memorial-aktivistit ja muut ihmisoikeusaktivistit ovat saaneet ihmisoikeuspalkinnon, Saharomin palkinnon. Tämä on Sloveniassa kaikkein tärkeimpiä tämän päivän uutisia. En tiedä, mikä tilanne Venäjällä on. Meillä on suosituksia, tästä on paljon hyötyä meille ja työllemme ja myös parlamentin teknisten yksikön tekemät tutkimukset ovat tärkeitä. Kaikki tämä on tärkeää, mutta tässä on kuitenkin nyt perustavanlaatuinen kysymys. Kuinka paljon Ran, eh, Venäjän kansa haluaa todellakin kuulla totuuden, kuinka paljon tietoa he haluavat saada. Meidän tapauksessamme Jugoslaviassa 20 vuotta sitten me pyrimme olemaan Stalinin vastaisia, halusimme demokratiaa. Ihmiset halusivat demokratiaa, he halusivat tietoa ja tämä johti muutokseen. Tämä johti siihen, että autoritaarinen mm, hallitus joutui luopumaan vallasta ja meidän pitäisi tehdä niin paljon kuin mahdollista, jotta saisimme luotua tällaista tieto tiedon nälkää. Nämä murhat tekevät selväksi sen, että toimiaan, toimitaan mafian lailla. Meidän pitää tehdä nyt asiat selväksi ja pitää pyytää suoraan, että Venäjän viranomaiset torjuisivat näitä murhia, aivan niin kuin mafiakin torjutaan. Kiitos, herra Noiser. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ihan lyhyesti eh, puhua EU-Venäjä-vuoropuhelusta, jota käydään puolivuosittain. Eh, tämä vuoropuhelu, niin kuin sitä äh, tällä hetkellä harjoitetaan, ei vastaa meidän vaatimuksiamme. Se ei ole todellista vuoropuhelua ja kuten palkinnon saajat sanoivat, äh, ei käydä minkäänlaista kestävää keskustelua siellä. Meidän täytyy yrittää löytää pragmaattisia, mutta myöskin selkeitä ratkaisuja ja ottaa kansalaisjärjestöt mukaan. Niin kauan kuin vuoropuhelua käydään ainoastaan EUn ja Venäjän virkamiesten välillä, meidän on löydettävä uusia muotoja. Kollega Strifler hän jo kysyi tai teki ehdotuksen. Äh, tämä tarkoitti sitä, että todellakin äh, tulisi instituutioksi se, että ennen tätä vuoropuhelua olisi äh, EUn virkamiesten tapaamisia kansalaisjärjestöjen kanssa ja myöskin vuoropuhelun jälkeen niin, että vuoropuhelua sitten voidaan arvioida ja että ne aiheet, jotka ovat esityslistalla, otetaan vasta sitten pois esityslistalta, kun venäläiset kansalaisjärjestöt sanovat, että hyvä, voimme antaa vihreää valoa, ongelma on meidänkin mielestämme ratkaistu. Ja aivan lopuksi vielä, meidän täytyy omalta osaltamme yrittää äh, saada mahdollisimman paljon julkisuutta tälle vuoropuhelulle, jotta voisimme nopeuttaa tätä prosessia, josta kollega Thaler puhui. Kiitos herra Noiser. Eli nämä keskustelut EU-viranomaisten ja järjestön välillä on jo olemassa. Ongelma on, että ne eivät sitten heijastu näihin itse konsultaatioihin, eivätkä huippukokouksiin. Yksi tapa olisi hoitaa nämä keskustelut Venäjällä, Venäjän alueella, mutta kuten Orlov sanoi, Venäjän viranomaiset ovat tämän kieltäneet tähän asti, mutta ehkä nyt tämä on mahdollista. Sitten Mirski. Поздравляю вас как лауреатов премии Сахарова. Это важно. Kiitos. Minä haluaisin onnitella teitä siitä, että saitte Andrei Saharovin palkinnon. Ihmisoikeudet ovat todella tärkeitä, mutta haluaisin esittää teille kysymyksen. Te sanotte, että edustatte kansalaisyhteiskuntaa, mutta mikä tämä kansalaisyhteiskunta on? Kuinka paljon ihmisiä siellä oikein on? Mitä tämä on? Keitä nämä ovat? Kuka teitä tukee? Minä en ole koskaan kuullut mitään kaikista tästä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentissa kaikilla parlamentaarikoilla on äänestäjien tuki ja tästä syystä meppien pitäisi olla yhteydessä Venäjän parlamentaarikkoihin. Te juuri sanoitte, että siellä parlamentti ei ole legitiimi, että kaikki on vain tekaistoa, mutta meillä on kuitenkin yhteydet heihin ja Duuman vaalit on tunnustettu Euroopan unionin toimista. Ja sitten haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Miksi ei kansalaisyhteiskunta ole valmis samanaikaiseksi tiettyjä tahoja Venäjällä, joka voisi turvata sekä äänestäjien että Duuman jäsenten turvallisuuden. Ja sitten Pohjois-Kaukasus, minä olen ollut siellä monta kertaa, minä olen entinen upseeri, eli tunnen hyvin Pohjois-Kaukasia, niin haluaisin kysyä, että kuka Euroopan unionissa tänä päivänä on kykenevä sanomaan, että siellä kaikki asiat saataisiin järjestettyä, paitsi Venäjä siis. Minä kävin itse Osetiassa ja olen nähnyt siellä, miten asiat ovat. Te puhutte Pohjois-Kaukasiasta, mutta entäs Punovsk, pidättekö tätä poliittisena murhana ja toistenkin tapausta? Emme me voi puhua yhdestä osapuolesta yhdellä tavalla ja toisesta osapuolesta toisella tavalla. Meidän pitää tietää, kuinka moni teitä tukee. Mitä tarkoitatte kansalaisyhteiskunnalla, jos ajatellaan Venäjän poliittista järjestelmää? Siellä on paljon puolueita, 36 puolueet on edustettuna Venäjän parlamentissa. Jos ette pidä tätä oikeana parlamenttina, niin en ymmärrä, miksi teillä on yhteyksiä Venäjän parlamenttiin. Ja można e, tylko jeszcze raz сказать большое спасибо для вашей работы Haluaisin vielä kerran sanoa teille, että kiitän teitä kaikesta siitä, mitä teette – olen hyvin kiitollinen siitä, mm, mitä teette ja haluaisin onnitella teitä tästä palkinnosta, joka teille on annettu. für die Geschichtsforschung geöffnet werden. Arkistot pitäisi avata rajatta historian tutkimuksille. Tämä on ensimmäinen kysymys. Onko näin tapahtunut? Ja toinen kysymys. EU yrittää käydä keskustelua Medvedevin kanssa, joka on puhunut yhteiskunnan modernisoinnista. Halutaan yrittää saada aikaan modernisointikeskustelua tai sopimusta. Onko täällä teknisiä ongelmia? Nytkö kuuluu? Hyvä. Ensimmäinen kysymys on se, että onko arkistot avattu historian tutkimukselle, kuten Putin lupasi Puolassa ensimmäinen syyskuuta. Ja toinen kysymys kuuluu, mitä uudistussopimukseen EUn kanssa pitäisi ottaa mukaan ihmisoikeuksien lisäksi, mitä yhteiskunta tarvitsee modernisoituakseen. Olen lukenut Hadarkovskin äh, artikkelin, josta hän puhui sukupolvesta M, äh, ja siinä oli mielenkiintoisia vastauksia myös teidän kommentteihinne. Kiitos, herra Schulz. Ja sitten Rova Gomez, olkaa hyvä. I come from Portugal and lived... Minä tulen Portugalista ja äh, elin 21 vuotta diktatuurin alaisena. Tuon diktatuurin alaisena suudessa meillä oli parlamentti, ää, väärä parlamentti, jossa oli useita puolueita, mutta sillä ei ollut minkäänlaista yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan. Joten tämä kollega, joka puhui aikaisemmin, Tiedän, tiedä, mikä on kansalaisyhteiskunta. Minä tiedän, mitä kansalaisyhteiskunta on ja minä tiedän, millaista on, jos kansalaisyhteiskunta ei ole edustettuna parlamentissa. Ja juuri kansalaisyhteiskunnasta haluaisinkin kysyä ystäviltämme ja vierailtamme memorialista. Miten me Euroopan unionissa voimme tukea kansalaisyhteiskunnan vahvistamista Venäjällä? Ajatellen omaa kokemustani niin minä olen sitä mieltä, että paras tapa parantaa kansalaisyhteiskuntaa, vahvistaa sitä on vapaa tiedonsaanti, mielipiteen vapaus, lehdistön vapaus. Ja haluaisin pyytää teitä kommentoimaan tilannetta, mitä tulee siihen, miten sensuroinnilla ja tiedotusvälineillä muokataan ihmisten ajatusmaailmaa ja miten me Euroopan unionista käsin voimme yrittää vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Venäjällä. Now, uh, Kiitos Rova Gomez. Ja nyt sitten lyhyesti herra Kasmarek. Te halusitte vähän selkeyttää tätä tilannetta, joka liittyy Tsetsiin pakolaisiin Puolassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä eh, Tsetseni kysymys eh, Puolassa. Meillä oli Saksan ja Puolan rajalla tällainen mielenosoitus eh, ja siellä oli tsetseenejä, jotka yrittivät laittomasti tulla rajan yli humanitaarisista syistä. Kaikki tietävät, minkälainen tilanne Tsetseeniassa on, minkälaista kannetta heitä vastaan ei ole nostettu Puolassa, mutta äh, turvapaikkoja myönnetty pakolaisille. Ongelma on siinä, että nämä pakolaiset eivät halua jäädä Puolaan, Puolaan ja pahin mahdollisuus olisi siis se, että heidät äh, palautettaisiin Tsetseeniaan. Se olisi kaikkein pahin ratkaisu. Haluaisin vielä lisätä jotakin, mikä liittyy Katyniin. 17. päivä täällä pidettiin keskustelu parlamentissa asiasta muutama päivää sen jälkeen, kun Puolan viranomaiset kertovat uhrien todellisen määrän. Mikä on sitten ongelma? On, tässä oli tavallinen murha kyseessä – ja samoja kriteerejä, kriteerejä käytettiin Politkovskajan murhassa ja muissakin murhissa. Ja kun kymmeniä tuhansia ihmisiä tapettiin, niin nyt sitten vähän vähemmän. Ja tässä sanotaan, että mikään hän ei ole Venäjällä muuttunut. Kiitos. Aika on vähän, eli pitää nyt jakaa se järkevällä tavalla. Ehdottaisin, tänne me Aleksiivalle kaksi minuuttia, Orulle kaksi minuuttia ja, ja sitten eh, Albertille kaksi minuuttia. Ja sitten lopetamme. Eli Aleksiiva, olkaa hyvä. Kiitos. Jotta voisin vastata näihin kysymyksiin. Kaksi minuuttia ei riitä. Tarvittaisiin ehkä kokonainen luento. Jos aletaan puhumaan kansalaisyhteiskunnasta, niin tarvitsen ainakin 40 minuuttia. Tämä on yksi niistä luonnoista, mitä yleensäkin pidän, mutta en siis pysty siihen hyvin lyhyesti vastaamaan. Te tunnette Kaukasian tilanteen, Venäjän armeijan upseerin näkökulmasta. Kyllä, tunnemme tämän näkökulman. Monella on tämä samanlainen näkökulma asiaan. Moni maanmiehistäni on aika lailla samaa mieltä kanssanne ja Tsetseniassa on ollut paljon upseereita, paljon enemmän sotilaita kuin ihmisoikeusaktivisteja. Enkä tiedä, mitä pystyn kahdessa minuutissa sanomaan itse asiassa en pysty oikeastaan sanomaan mitään. Anteeksi nyt. Uh, Anteeksi, tämä on todella valitettavaa, mutta meillä on vain rajallinen aika tässä. Ja sitten näillä Orlo. Э, Kiitoksia Mirskille erittäin mielenkiintoista kysymyksestä. Ensinnäkin, miksi mitään siviilivoimia ei ole Venäjällä valvomassa vapaita vaaleja. Te ette varmaan tunne tilannetta kovinkaan hyvin Venäjälle. Tiedätte, että Venäjällä on äänestäjiä, mutta samanaikaisesti uusi vaalilainsäädäntö ekäisee ei-poliittisten voimien valvonnan, joten periaatteessa riippumattomat vaalitarkkailijat eivät saa tarkkailla vaaleja. Jos minulla olisi vähintään 10 minuuttia, voisin selittää teille, miten riippumattomat puolueet ja miten heitä ja riippumattomia vaalitarkkailijoita ehkäistään vaalien tarkkailussa. Haluaisin myös kertoa teille viime vaaleista, parlamenttivaaleista. Siis kyse oli paikallisvaaleista. Ne eivät olleet parlamentaariset vaalit, mutta oltiin erittäin tyytymättömiä tilanteeseen julkisuudessa. Ihmiset ovat hyvin tietoisia siitä, että petoksia on. E, ja sitten haluan puhua terrorismista. Se on suuri uhka Venäjälle ja meidän täytyy torjua sitä. Sen kirjoitimme raporttiimmekin. Mutta terrorismia ei voida torjua valtion terrorismilla. Ja näin tapahtuu Venäjällä. Se on epäinhimillistä. E, on kaikkien oikeuksia vastaan torjua terrorismia, valtion terrorismia. Ja valtion terrorismia on Pohjois-Kaukasuksella ja me näemme nämä tulokset. Tulokset vain pahentavat tilannetta. Olette myös kysyneet, että onko arkistot avattu historioitsijalle. Valitettavasti ei laajalti. Rajoituksia on yhä erittäin paljon. Ja nyt menen siihen, miten kansalaisyhteiskuntaa voidaan tukea Venäjälle. Jos kuuluki luette meidän suosituksemme Tukholmasta, löydätte tarkkoja toimenpiteitä, joilla voitte tukea kansalaisyhteiskuntaa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja sitten herra Albertini, no miten voimme tätä kaikkea soveltaa omaan työhömme liittyen ulkopolitiikkaan? Ei. Kiitoksia. Ihan muutamassa minuutissa. Ei tarvitsekaan enempää puheaikaa, kun on kuullut nämä puheenvuorot. Voin vain vahvistaa, kuinka kiinnostuneita me olemme tässä tästä asiasta. Sen näitte meidän kysymyksistä ja kommenteista. Me olemme todellakin teidän tukenamme. Te annoitte meille konkreettisia ehdotuksia. Voisimme vierailla mielipidevankien luona. Mielipidevangithan ovat erikoislaatuinen tapaus demokratiassa, kun pitäisi olla mielipiteen vapaus. Aktivistien perheiden auttaminen, jotta he eivät joutuisi uhanalaiseksi, yhteis, kansalaisyhteiskunnan tukeminen, pakolaisten auttaminen, talouskehitys äh, Pohjois-Kaukasuksella, joka voisi vähentää siellä fundamentalismin kulttuuria, joka ei varmastikaan auta ihmisoikeuksien kehittämisessä. Meillä on eurooppalaista ulkopolitiikkaa ensimmäinen joulukuuta lähtien ja kumppanuudet entisen Neuvostoliiton nykyisen Venäjän federaation kanssa voivat nyt perustua selkeisiin rooleihin ja selkeisiin suuntaviivoihin. Ja kuten sanoin aluksi, Euroopan unionin kahdenväliset suhteet minkä ikinä valtion kanssa perustuvat yhteistyösopimuksiin, johon kuuluu myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Muutama päivä sitten minut kutsuttiin konferenssiin omassa kaupungissani Milanossa, jonka otsikko oli Berliinin ähm, murtumisesta Lissabonin sopimukseen. Tänä päivänä kuulin mitä voi tapahtua ja mikä pitää vielä tapahtua. Kommunismi murtui ja muuri murtui 20 vuotta sitten, mutta vieläkään ei ole demokratiaa niillä alueilla, joissa tämä diktatuuri vallitsi. Nyt kuitenkin Euroopan unionilla on mahdollisuus antaa roolilleen uusi ulottuvuus ja olla tärkeä keskustelukumppani tässä asiassa. Kiitoksia neuvoista ne ja hyödynnämme näitä neuvoja ja autamme teitä demokratian kehittämisessä maassamme ne ja ko, koko alueelle. Kiitoksia. Ah, uh, niin. Ja niin, nyt ei ole enää aikaa. Nyt ei ole enää aikaa. Eiles 30 sekuntia. No kuitenkin puoli minuuttia on hyvin tärkeää, että uusi prosessi alkaa näiden parlamenttien välisessä dialogissa ja että komissio, viranomaiset ja memorial-tyyppiset järjestöt. Kiitos. Thank you very much. So, uh, you... Kiitos oikein paljon. Nyt ehkä ajattelette, että